So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma EUn kehitysapu Eritrealle dokumentoitujen ihmisoikeusloukkausten valossa. Ja komission jäsen Mimitsa saa ensimmäisen puheenvuoron. Puhemies, arvoisat jäsenet, Arvostan mahdollisuutta keskustella EUn kehitysavusta Eritrealle dokumentin ihmisoikeusloukkausten valossa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on perusperiaate EUn ulkopolitiikassa. Näin ollen se on esillä säännöllisesti vuoropuhelussa kumppaneittemme kanssa, mukaan luettuna Eritrea. Tämä vuoropuhelu ja myös julkisesti olemme nostaneet esille huolemme siitä, että Eritrea edelleenkin rikkoo sitoumuksiaan eikä kunnioita perusihmisoikeuksia. Olemme rohkaisseet konkreettisiin toimiin, esimerkiksi vankien vapauttamiseen kommunikandosta. He, he ovat olleet vangittuina senä sitten vuoden 2001. David Isaac on EUn ja Eritrean kansalainen. EU on nostanut nämä huolet esille myös kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti YK ihmisoikeusneuvostossa. Siellä olemme vedonneet Eritreaan, jotta se